Allekirjoitan tällä viikolla neuvoston puheenjohtajan kanssa 17 tavallista lainsäätämisjärjestöstä noudattaen annetut säädökset. Säädösten nimet julkaistaan tämän edustunnan pöytäkirjoista. Tässä kaikki tiedonannot. Sitten muutokset esityslistassa käsittelyjärjestyksessä. Porządek obrad. 137 artiklan mukaan laadittu esityslista on teille jaettu. Seuraavat muutokset. Tiistaina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 poliittisen ryhmien päätöksen mukaisesti herra Davidin ja herra Shivietsin mietintö on iltapäivän istunnon lopuksi. Siellä on paikalla vaston. Point of order. Työjärjestyshuomautus, olkaa hyvä. Äh, Mr. Mm, Kasolidis. Herra Kasolidis.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 myönteisenä kohteluna. Eli että pitäisi tällainen äh, niin sanottu puolalaisten, ekon, äh, romanialaisten ja bulgarialaisten työntekijöiden dekriminalisointi olisi tarpeen ja pyrkiä äh, kannustamaan heitä liikumaan Että tilastot ovat osoittaneet tämän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 Kiitos. Vastaan. Tyhjää.